valiokunta esittää muutosta liitteeseen, liitteeseen 16. Tämä on täysistuntosalin nettisivuilla ja tämä hyväksytään, jos seuraavan istunnon istuntoon mennessä valiokunta tai riittävä määrä jäseniä, 40 jäsentä ei ole vastustanut. Ja